Okei, okay, dear colleagues. No niin, kollegat. Esittelijä on paikalla, niin voimme aloittaa kokouksemme. Ensimmäinen kohta, esityslistan hyväksyminen. Jos ei kenelläkään ole mitään sanottavaa, voimme hyväksyä muutoksitta esityslistan. Sitten puheenjohtajan ilmoitus. Meillä on direktiivi 2014-40 3. huhtikuuta 2014, joka liittyy lakien, sääntöjen ja annollisten määräysten lähentämiseen liittyen tupakan myyntiin ja tupakkatuotteiden myyntiin. Ja siinä kumotaan direktiivi 2001-37. Tästä on löytynyt virhe Euroopan parlamentti hyväksyi jo kantansa ensimmäisessä käsittelyssä 26. helmikuuta. Tässä on väärä ristiviittaus kohdassa F10 artiklassa. Tämä on lähetetty kaikille valiokunnan jäsenille tänä aamuna. Jos kukaan ei vastusta kokouksen päättymiseen mennessä, oikaisu pidetään hyväksyttyneen ja toimitetaan sen mukaisesti parlamentille – kohtaa huhtikuun kakkosistunnossa. Toinen ilmoitus työpajaliittojen resurssitehokkuusindikaattoreihin. Tämä liittyy käynnissä olevaan valiokunta-aloitteiseen mietintöön, jota Rova Miettikäinen on laatimassa. Tämä järjestetään huomenna 14. huhtikuuta 2045 huoneessa ASP 1E2. Ja sitten Euroopan kansalaisaloite, lopettakaa eläinkokeet, toimitettiin virallisesti komissiolle 3. maaliskuuta. Agrivaliokunta sai vastuun järjestää kuulemisen. Envi, ja Peti ovat mukana. Kuuleminen järjestetään maanantaina 11. toukokuuta iltapäivällä salissa 4 q Ohjelman luonnos ja käytännön järjestelyt toimitetaan mahdollisimman nopeasti. Sitten tänään meillä on tulkkausta 22 kielellä, Viroa lukunottamatta. Huomenna 21 kieltä. Ja tavallisen tapaan tämä menee myös verkkoon. of minutes of meeting. Ja sitten pöytäkirjan hyväksyminen kolmannelta ja neljänneltä joulukuulta ja 21. ja 22. tammikuuta. Ne ovat valmiina, jos kukaan ei esitä huomautuksen kokouksen päättymisen mennessä. On ne hyväksytty. Kohta neljä. Liittyen meneillä oleviin toimielinten välisiin neuvotteluihin – Ensimmäinen epävirallinen neuvottelu liittyen ETS-järjestelmään ja markkinavakausvarantoon liittyen. Tämä järjestettiin maanantaina 30. maaliskuuta. Parlamentineuvosto ja komissio kävivät perusteellisen keskustelun tärkeimmistä poliittisista kysymyksistä, jotka ovat vielä avoinna ehdotuksessa. Huolimatta, että eroa on neuvoston ja parlamentin välillä jossakin keskeisissä kysymyksissä, keskustelut käytiin rakentamassa hengessä ja sovittiin, että Teknisellä tasolla käydään läpi vielä joitakin kysymyksiä ennen toista kolmikantaneuvotteluja. Tässä ovat tärkeimmät asiat. Ensinnäkin, mikä on markkinavaraus, markkinavakausvarannon aloituspäivä ja sitten takapainotteiset oikeudet. Ja seuraava kolmikantaneuvottelu on tiistaina 5. päivä toukokuuta kello 16. Ja nyt menemme kohtaan viisi tiettyjen ilman epäpuhtauksen kansallisten päästöjen vähentäminen sekä direktiivin muuttaminen. Esittelemme on paikalla, en huomannutkaan teitä aikaisemmin. Annakin välittömästi puheenvuoron rouva Gölingille eli esittelijälle. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. En aio nyt tässä tehdä mitään laajaa katsossa tähän asiaan kaikki varmaankin tunnemme ilmanlaatua koskevat tilastot, potentiaaliset ja todelliset terveysvaikutukset, joita saamme kokea. Viime viikolla varsinkin oli joitakin todella vakavia ilmanlaatuun liittyviä kysymyksiä varsinkin Pohjois-Euroopassa. Erityisesti Saharan sitä tulevan pölyn, eh, saasteiden päästöjen sekoitus, joka saattaa olla yhä yleisempi ilmiö, jos mitään ei tehdä tässä suhteessa. Ja no, tästä on mitenkään pitkään puhua kaikki. Varmasti olemme siitä hyvin tietoisia, erityisesti tässä valiokunnassa. Ensinnäkin mielestäni tämä komission kertomus on hyvä asia. Haluan kiittää komissiota sen tekemästä työstä. Tätä on odotettu pitkään eikä se ole välttämättä huono asia, sillä äh, olen saanut huomata, että tätä on todellakin pohdittu yksityiskohtaisesti viimeisen muutaman vuoden ajan, varsinkin kun tarkastellaan sitä, mm. minkä verran äh, voitaisiin toimia, on tarkasteltu näitä erilaisia muita indikaattoreita, WHO-standardeja ja muita. Näitä asioita ei voida mitenkään pintapuolisesti käsitellä ja olen oikein tyytyväinen esittelijänä, että niitä on käsitelty näin hyvin. Jonkun verran on kuitenkin viivytelty komission uhan muodossa, jota se nyt väittää, että ei ole tehnytkään ja on nyt vetänyt sen pois. Ja olen ilahtunut, että olemme voineet jatkaa työtä meidän nyt Nyt on sellaisessa tilanteessa, että varsinkin tässä valiokunnassa se voi saada tämän asian päätöksen ennen kesälomia. Eli hyvässä tilanteessa olemme. Erityisen tärkeää tämä on kansantalouteen vaikuttavana kysymyksenä. Kaikki ovat varmaankin samanlaisen kokea, ei pelkästään ympäristökysymysten vuoksi, jotka ovat niin läheisiä tässä valiokunnassa, vaan yleisesti ottaen poliittisesti katsoen. Monissa jäsenvaltioissa tästä asiasta on tullut tärkeä. Ja se on myöskin muuttunut yhä tärkeämmäksi muutaman viimeisen vuoden ajan. Siitä syystä on tärkeää, että tätä asiaa viedään eteenpäin. Euroopan unionissa on pitkään keskitetty päästöihin ja varsinkin kasvuhuonekaasupäästöihin. Ja ehkäpä tämä on tapahtunut muiden saastuttajien kustannuksella, joiden suhteen ei ole tehty riittävästi työtä. Eli muutama sana tästä vielä lähestymistavasta, niin ennen kuin sitten saamme kuulla varjoisettelijoiden näkemyksiä. Kuten totesin, olen viettänyt paljon aikaa tarkastanut tätä ehdotusta ja sen yksityiskohtia. Jotkut niistä ovat erittäin teknisiä. Jos näitä liitteitä on kukaan katsonut, niin tietää, että siellä on monia teknisiä ongelmia. Minun näkemykseni näistä liitteistä, jotka asettavat siis rajat on se, että tämä ei ole alue, johon erityisesti haluaisin puuttua. Että tekisin jotain pieniä tai suurempiakin prosentuaalisia muutoksia sen suhteen, minkälaisia saastearvoja tai indikaattoreita siellä hyväksytään. Tiedämme, että jäsenvaltiot ovat käyneet hyvin kovia keskusteluita komission kanssa näistä raja-arvoista ja paljon on soudettu ja huovattu mutta nyt loppujen lopuksi meillä on jonkunnäköinen sopimuksen tapainen olemassa. Ja en halua nyt sitten ruveta tässä niitä enää näpelöimään. Asia, joka liitteessä on ollut mielestäni tärkeä, on ollut nämä sitovien tavoitteiden asettaminen, 2020 tavoitteiden asettaminen. Jos näitä tavoitteita lukee, niin voitaisiin sanoa, että ne ovat jo omalla tavallaan sitovia, mutta ihan nyt vain, jotta voitaisiin välttää kaikki epäilyt, niin ehdottaisin, että niistä kyllä tehtäisiin sitten vuoteen 2025 mennessä ähm, pakolliset. Ammoniakin kohdalla kuitenkin mielestäni kannattaa tehdä poikkeus. Tämä on siis ensimmäinen näkemykseni. 2025 on tärkeä vuosiluku, sillä jos tätä lykätään vuoteen 2030 sitovuuden nojalla, suhteen, niin Sinne on liian pitkä matka. Ja luulen, että silloin lopputuloksena komission hyvistä aikomuksista huolimatta tilanne on se, että jäsenvaltiot eivät onnistu. Eivätkä ne aio ilmoittaa, että eivät ne onnistu ennen kuin vasta joskus vuonna 2027, ja silloin on liian myöhäistä. Siitä syystä on tärkeää, että tuollainenkin keskustelu käydään ennen vuotta 2025 ainahan eh, siinä on itse asiassa nyt jo reagoittu hyvin voimakkaasti, mutta olen sitä mieltä, että meille valiokuntana sen pitäisi olla tärkeä asia, jota viemme eteenpäin. Olen ehdotukseni parantanut jäljitettävyyttä, raportointia ja konsultaatiota, kaikki, jotka ovat mielestäni tärkeitä kysymyksiä. Ehdotus on hyvä, mutta sitä voidaan jollain tapaa parantaa myös. olen ottanut esille poliittisen näkemyksen, joka on se, että kaikki varmaan olemme tietoisia siitä, miten vaikea asia tässä on kyseessä läpivietäväksi yhteispäätösmenettelyssä. Minä en koskaan ole allekirjoittanut sitä, että parlamentti on yhtä äärimieltä tietäen, että jäsenvaltiot ovat toisessa ääripäässä ja jotenkin sitten lopputulokseksi saadaan sinne puolen ratkaisu aikaiseksi. Nuo peliolosuhteet ovat kyllä muuttaneet ja meidän tulisi todellakin pyrkiä nyt sellaiseen tavoitteeseen, johon uskomme pääsevämme ja jonka voimme viedä tämän prosessin läpi. meidän täytyy olla myös tietoisia siitä, että meillähän aina on mahdollinen uhka siitä, että tämä koko asia vedetään pois myöhemmin. Meidän tulisi sille antaa, siihen antaa mitään tekosyytä. Eli uskon, että kyllä jäsenvaltioita voidaan pakottaa kunnianhimoisempaan lähestymistapaan kuin mitä komissio on ehdottanut, mutta en usko, että liian pitkälle voidaan mennä tässäkään suhteessa. Sitten muutama sana muusta lainsäädännöstä, ja tämä on tietysti hyvin tärkeää, ei pelkästään siitä syystä, että parlamentti on pyytänyt vaikutusanalyysiä. Tuo vaikutusanalyysi, jonka olemme kaikki saaneet nähdä, jossa on aika selväksi näytetty se tie, että tämä pitäisi olla johdonmukainen ilmastonmuutospaketin kanssa ja se, mitä tavalla voisimme työskennellä hieman kunnianhimoisemmin ja saavuttaa nopeammin tavoitteita, vähemmin kustannuksin. En sitä lainkaan kiistä. Mutta mielestäni kuitenkin on tärkeää muistaa, että <clears throat> vaikutusanalyysiä komissio vielä tarkastellut ja haluaisin, että se näin tekisi ennen kuin tästä asiasta tehdään lainsäädäntöä. Ja tuo prosessi ilmastonmuutospaketissa on edelleen käynnissä. Eli se, mitä olen tehnyt, on, että sen sijaan, että olisin muuttelut näitä lukuja, niin olen tänne pyrkinyt sijoittamaan mahdollisimman vahvan mekanismin, joka mahdollistaa, että tämä voidaan sitten liimata tuohon toisen prosessiin kiinni ilman, että tätä direktiiviä täytyy sitten uudelleen muokata. Minusta se on käytännönläheinen järkevä tapa edetä. Lähdelainsäädännön ympärillä parempi työskentely on tärkeä asia. Tämässä on kyseessä kattodirektiivi, joka on täysin riippuvainen lähdelainsäädännöstä ja että siitä, että se on tehokas ja toimijat ja jäsenvaltiot voivat saada aikaiseksi suunnitelmia, jotka ovat tehokkaita ehkäpä kaikkein suurin asia, joka tässä pistää silmään, on nämä euronormit dieselautoille. Jo jonkun aikaa on luvattu uutta eurostandardiehdotusta, jota vielä ei ole kuitenkaan tullut. Eli olen tämä hyvin selkeästi ottanut esille tässä mietinnössä, että sen pitää olla olemassa. Ja olen myös sijoittanut tähän asian, joka koskee ihan oikeaa testausta oikeissa olosuhteissa, mikä olisi suuri muutos siihen, mikä tällä hetkellä on tilanne. Eli ajoneuvoja testattaisiin sitten, kun ne ovat todella olemassa markkinoilla. Se on tärkeä kysymys ja, ja esittelijänä olemme ehkä ensimmäistä kertaa meppiurallani saanut nähdä erittäin paljon lobbausta kaupunkien ja alueiden puolelta, ei pelkästään jäsenvaltioiden puolelta, alueiden, paikallisyhteisön puolelta. Ja se on ollut aika outoa, koska siellä ollaan erittäin kiinnostuneita tästä lainsäädännöstä. Sen takia, että sen tä- niiden täytyy täytäntöönpanna varsinkin ruuhka-alueilla tätä ilmalaatudirektiiviä. Ja ilman tällaista todellista dieselautojen testausta niin siellä todella on suuri ongelmia sen suhteen, millä tavalla asia voitaisiin vaikuttaa. Olen tehnyt sen suhteen ehdotuksia Ja toivottavasti saamme siihen jotain vastauksia. Toivottavasti myös jäsenvaltiot saavat itselle välineitä toimia tässä. Ja ammoniakki maatalouskysymykset ovat esillä. Ammoniakki on se yksi saastuttaja, joka minun mielestäni tulisi jättää 2025 pakollisten tavoitteiden ulkopuolelle. haluan selvittää syitä tähän. Kun katsotaan uutta mataussopimusta ja me olemme olleet monet työskentelemässä sen parissa ja nythän se vastaan tulossa voimaan eri jäsenvaltioissa. Niin YMPssähän meillä on näihin viherrymismenettelyihin sopimus niiden lisäksi, mitä meillä on aiemmin ollut. Ja lisäksi maatalous, maatalouteen asetetaan paljon vaatimuksia sen suhteen, että sen tulee tehdä muutoksia toimintaansa sekä vedenlaadun että biologisen monimuotoisuuden suhteen. Se, että lisätään tähän ammoniakkiin liittymä vaatimus, mikä on ehdottoman välttämätön, sitä ei suinkaan kyseenalaista, mutta että se lisättäisiin näiden vaatimusten lisäksi pohtimatta lainkaan sitä, millä tavalla tässä rahoitettaisiin on mielestäni epäoikeudenmukaista ja epärealistista. Siitä syystä olen ehdottanut, että tässä tulisi tehdä tärkeä osa vuoden 2017 YMPn puolivälin arviota niin, että ammoniakin vähennysvaatimukset voidaan sitten laittaa maatalousteollisuuden vaatimusluetteloon, mutta ei niin, etteikö ymmärrettäisi sitä, millä tavalla sen taustalla oleva rahoitus toimisi. Sillä ei se ilmaiseksi tapahdu, ja maatalouslobbaus on ollut kovin aktiivinen tässä suhteessa. Se ei suinkaan peittele tavoitteitaan. Ja joka kerta kun tapaan heitä, niin sanon aina, että tähän asiaan on pakko puuttua. Emme me tässä voi mitään vapaakorttia vankilasta antaa. Mutta toivottavasti voimme ymmärtää tämän tehtävän vaikeuden ja varmistautua siitä, että me saamme kautta Euroopan parlamentin samanlaisen lähestymistavan eh, tähän. Ja myös eh, yhteisen maatalouspolitiikan piirissä varmistaudutaan siitä niin, että kaikki nämä peripolitiikan alat toimivat käsi kädessä <clears throat> niin, että meillä on selkeä suunta sen suhteen, millaista ilmanlaatua haluamme. Ymmärrän, että vaikeaa. Se on kuitenkin asia, josta voidaan selvitä. Olen myös katsonut tietojen saantikysymystä Minusta kansalaisten pitäisi olla ehdottomasti tässä mukana. Kansalaiset ovat kirjoittaneet meille ilmanlaatukysymyksistä. Kansalaiset ovat yhä kiinnostuneempia siis ja meidän tulee tästä syystä antaa heille mm, oma tehtävänsä ja varmistautua siitä, että jäsenvaltioiden suunnitelmat tehdään niin, että kuullaan riittävästi erilaisia sidosryhmiä ja intressiryhmiä ei pelkästään tavallisia kadun tallaajia. Olen myös laittanut tänne sellaisia lausekkeita, joiden mukaisesti, jos lainsäädäntö ei toimi, niin kansalaisillakin olisi silloin mahdollisuus sanoa sanottavansa. Ja olen sitä mieltä, että jos halutaan nostaa tietoisuutta näistä kysymyksistä, saamme aikaiseksi sellaisia toimenpiteitä, jotka voidaan hyväksyä helpommin. Lopuksi haluan vielä mainita asian, joista täällä on puhuttu. Se koskee tämän merenkulun joustokysymys. Pitäisi jotain sille, varsinkin sen takia, että se ei sovellu kaikkiin jäsenvaltioihin, niin se ei ole kaikkien käytettävissä ihan määritelmällisestikään. En usko, että se on oikeudenmukainen suhteessa kaikkiin. Vaikka olen kyllä kuullut perusteluita myös sen suhteen, miksi se pitäisi säilyttää. Mielenkiintoisia sinänsä, mutta eivät minun mielestäni kuitenkaan niin vakuuttavia, että niitä kannattaisi kuunnella. Ne ovat kuitenkin varmasti osa näitä keskustelujamme jäsenvaltioiden kanssa. Ja lopuksi haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä tästä annetusta avusta ja jään odottelemaan keskusteluja sitten vastaamisesta puhutaan. Kiitoksia. Thank you very much. And now I give... Kiitoksia kovasti. Ja nyt Peter Liise kansanpuolueesta. Ja vielen dank, Herr Volzner. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon esittelijä. Varjoesittelijämme valitettavasti on juuttunut ruuhkaan, joten puhun hänen puolestaan lyhyesti. Kiittäisimme Jyli Görlingsiä mietintöluonnoksesta ja hyvästä yhteistyöstä. Sen jälkeen, kun valitettavasti oli vähän turbulenssia, niin olemme tässä lainsäädäntötyön ihan alussa. Meillä on hyvin eriäviä kantoja, eikä EPPssäkään ole lopullisesti vielä keskusteluissa kantaa – lyöty lukkoon, joten Jens Giesecken varjoesittelijämme ensimmäiset kannat esittelen tässä. Hän tukee periaatteessa esittelijän kantoja, erityisesti ammoniakin osalta, joka on kiistanalainen. Siinä on paljon keskusteluita myös maatalousvalikunnan kollegoiden kanssa. Hän esittää kysymyksen siitä, eikö subsidiariteettiperiaatteen kautta voitaisiin antaa lisäjouston mahdollisuuksia jäsenvaltioille ja ajattelee pientiloja ja keskikokoisia tiloja, eikö niille voitaisi antaa erityistä asemaa ja on nähtävä, että rakennemuutokset maatalousalalla eivät saa kiihtyä tämän lainsäädännön kautta. Hän pitää hyvänä sitä, että ajatellaan taloudellista tukea maatalousyrittäjille kun pyritään vähennystavoitteisiin ja ammoniakin osalta on huolehdittava siitä, ettei tule kaksinkertaista sääntelyä. Ja sitten välitavoitteet 2025. Jens sekin on sitä mieltä, että mitään tällaisia sitovia välitavoitteita ei pitäisi sopia ja vähennystavoitteet metaanin osalta nähdään varjoesittelijämme puolelta kriittisesti. Sinäkin on vaarana ilmastolainsäädännön kanssa kaksinkertainen lainsäädäntö. Pari seikkaa, joita hän täysin tukee, on se, että poistetaan tuo, poistetaan tuo kuittaaminen merenkulun kautta. Hän tukee tässä esittelijää. Ja tuo toinen euro kuusi Haluaisin lyhyesti, kun minulla on puheenvuoro, vielä lisätä sen, että haluaisin kiittää Julie Görlingsia vielä siitä, että hän on taistellut niin rohkeasti viime kuukausina. Ei ollut kyllä vai, ei ollut kyllä helppoa pitää tätä ajatusta esillä ja hengissä, joten nyt päästään etenemään. Nyt on tärkeää, että jatkamme yhteistyön hengessä ja niin realistisesti että ehdotuksen vetäminen pois ei enää voi olla mikään vaihtoehto Euroopan komission silmissä. Yksityiskohdista voimme varmasti lähi kuukausina monet kerrat keskustella. Henkilökohtaisesti pidän tätä nyt kuljettavaa tietä paljon järkevämpänä, että keskustellaan tekstin pohjalta siitä, missä on nähtävä tietyt ongelmat, eikä niin, että vedetään teksti kokonaan pois, koska jotain vastaan vastustusta jossain löytyy. Ja tässä olemme ihan hyvällä tiellä esittelijän luonnoksen kanssa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. SD-ryhmän puolesta herra Dans. Uh, excuse me. <coughs> Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Ilman laatu varmaan syynä täällä Brysselissä niin Haluaisin minäkin Peter Lailla kiittää Julie tyyliä hänen tekemästään työstä, Ei se helppo ole ollut, sen tiedän. Vaikkakin olen uusi täällä, niin olen saanut vakuutuksen siitä, että ei ole ihan normaalia, että tällainen prosessi. Olen todella kiitollinen hänen antautumisestaan asialle. Ja, ja todellakin tämä ei olisi onnistunut, eli olisi saatu kaikkia mukaan hänen johdollaan. Ja näin se on säilynyt myös työohjelmassa. Siitä olemme kiitollisia. Niin ikään olen kovin kiitollinen siitä, että mietintö on sisällöltä mikä on. Jos ajatellaan yleistä vaikutelmaa mietinnöstä, niin ainakin se on hyvä lähtökohta tuleville neuvotteluille, ei pelkästään täällä valiokunnassa, vaan myös sitten neuvoston kanssa. Aloitan niistä kohdista, joihin olemme erityisen tyytyväisiä, kuten Döli mainitsi 2025 sitovat tavoitteet. Tämä on mielestäni erityisen tärkeä tarkistus. Siitä on jo aika pitkään puhuttu, kun ajatellaan mikä vaara on siinä. Että olisi sellainen tilanne, että jäsenvaltiot yhtäkkiä joutuvat hyvin äkkinäisiin toimiin päästäkseen 2000 30 tavoitteisiin. Totta kai lineaarinen veikkaus on parempi. Ja siinä sitten päällä vielä paineet sen osalta, että mitä nopeammin ilmanlaadun kohdalla teemme toimia, siitä tulee enemmän hyötyä. Eli parempi toimia tässä ja nyt. Olen tyytyväinen myös muutoksiin kuusi artiklassa. Se vahvistaa kansallisia ilmanlaatuvalvontaohjelmia. Se on tärkeä väline jotta saadaan aikaan tuloksia. Arhusin yleisopimuskin otetaan tähän mukaan, että saadaan yleisökin laajemmin mukaan prosessiin. Ja totta kai pitää olla myös sitten mahdollisuus oikeustoimiin. Kansalaisten mukana on erittäin tärkeää tuen Julia siinä, että korostetaan tarvetta laajaan kuulemiseen kuullaksemme kansalaisia. Ja se täytyy myös kirjata tarkkaan itse direktiiviin. Niin ikään olen tyytyväinen kohentuneeseen johdonmukaisuuteen tarkistuksissa, jotka liittyvät kansallisiin päästörajoihin ja ulkoilmadirektiiviin. Ja euro kuutonenkin mainittiin, kuten monet muutkin epäpuhtauslähteet. Tämä on erittäin tärkeää. Jos halutaan kunnolla puuttua nimenomaan epäpuhtauksien ja saastitteen lähteisiin. Ja nimenomaan pakettia ei peruttu, koska siinä on kytköksiä työohjelma muihinkin hankkeisiin. Se on aika ilmeistä myös meille, ainakin pitäisi olla. Niin, että johdonmukaisuus kohenisi tässä vaiheessa jo, olisi todellakin todella myönteistä. Mitä tulee sitten meriliikenteen päästöihin, niin tuemme kyllä ehdottomasti joustoa, joustolausekin poistamista. Se oli kovin mutkikas, eikä koskenut kaikkia jäsenvaltioita. Kuten tiedämmekin, mitä tulee tämän viikon saasteepisodiin, niin nyt on kyse hiukkasista, jotka ovat yläilmakehissä ja ovat satoja kilometrejä kulkeneet. Ei ole siis mitään järkeä että jokin tietty ala saisi joustua hyväkseen toisin kuin muut. Siksi ehdottomasti tuemme sen poistamista. Ammoniakiasta sitten. Tässä kai on vähän erimielisyyttä. Ainakin viitata siihen, mitä Peter totesi. Jos ajatellaan sen poistamista 2025 tavoitteesta, niin ymmärrän tavallaan logiikan, ymmärrän myös ne huolet, joita varsinkin maatalousalalla on tullut esille. Minä uskoisin, että jos erotetaan, että rahoitus otetaan mukaan 2017 päästörajojen tarkistamiseen, niin se on hyvä tapa edetä. Totta kai täytyy jatkuvasti korostaa tätä eikä sitä liikaa voi korostaa, että totta kai kaupungit ovat suurimpia syypukkeja tässä. Ja ei voi tietenkään kumota sitä, että mitä enemmän on liikennettä, varsinkin dieseliikennettä, sitä enemmän päästöjä, mutta ammoniakki on myös tärkeä hiukkasten kuljettaja, varsinkin korkeammalla ilmakehässä. Se on ollut tärkein lähde myös näille saaste, sumu tapahtumille, varsinkin Lontoossa, jopa Ranskassa, Barcelonassa ja Brysselissäkin Eurostarin mukana. Ja totta kai siinä täytyy toimia. Minä uskon, että siinä, miten metaani niin sitten vaikuttaa tähän reagoiden muihin epäpuhtauksiin tai lähteisiin, on tärkeää ryhtyä toimia myös tässä. Kuuntelin, mitä Peter totesi puolestaan kaksinkertaisesta kirjanpidosta, ettei ole tässä päällekkäisyyttä ilmastolainsäädännön kanssa, mutta se, että tätä pitäisi nähdä nimenomaan päästöjen vähentämisen valossa ylipäätään 2030 ilmastosuunnitelmankin valossa. Me tiedämme, että jos yhdistämme voimamme, tässä on tehokkaampaa, maksaa vähemmän aikaa myöden ja tehokin kasvaa, jotta saada vaikutuksia. En oikein hyväksy tuota ajatusta, että tulee päällekkäisyyttä. Ilmaston kannalta totta kai vähemmän on liikehdintä tapahtunut metaanin ja ammoniakin kohdalla. On erittäin tärkeää, että ne otetaan mukaan direktiiviin. Totta kai mitä vain voidaan leikata jommassa kummassakin niin se on tervetullutta. Ajatellen ilmanlaatua ja ilmastoakin. Vielä pikaisesti tavoitetasosta. Kyllä sitä voidaan nostaakin vielä. Siellä on tarkistus 2, 67 prosenttia, mietintöluonnoksessa ehkä 75 prosenttia olisi asianmukaisempi, ihanteellisempaa myös talouden kannalta. Ajatellaan myös niitä arvioita, joita komissio on itsekin tarjonnut. Mitä tulee sitten mahdolliseen rahoitukseen tai miten voidaan säästöjä saada terveysvaikutusten vuoksi, se on 4 miljardista 50 miljardiin iso haarukka kyllä, mutta jopa alapäässäkin on merkittäviä hyötyjä tulossa, eikä vähitä sitä syystä, että kyse on 140 000 elämän pelastamisesta. Eli se on ihan hyvä tavoitetaso ja mikäpä ettei vielä sitä voida nostaakin. Varmasti täytyy keskustella 2020 tavoitteistakin, varsinkin kun Göteborgin pöytäkirja antaa mahdollisuutta myös nostamisen näissä päästöissä. Tiedän, että se on hankalaa. 2020 on tavallaan jo huomenna, jo suunnitelmia ajatella, mutta kyllä se kannattaisi ottaa mukaan keskusteluihin. Ja sitten ihan vihoviimeiseksi, vaikka meillä on paljon älyä yhteisesti, niin ehkä voisimme pärjätä kyllä paremmin älyllisessä työssä elohopean kohdalla, joka on hyvin tärkeä lähde sekin. Sitä on joistakin lähteistä tullut, joltakin aloittaa. Elohopean mukaanottaminen olisi erittäin tärkeä askel eteenpäin. Tässäkin olisi hyvä miettiä, mitä merkittäviä vaikutuksia sillä on hermojärjestelmään, immunijärjestelmään. Se voi vaikuttaa lisääntymisjärjestelmiinkin. Siksi se on merkittävä kansanterveyskysymys. Thank you very much. And... Kiitoksia kovasti. Ja sitten Rova Beard. Thank you. Um, kiitoksia. Niin, minä haluaisin aloittaa toteamalla, että olemme oikein ilahtuneita siitä, että voimme yhdessä keskustella tästä mietinnöstä täällä valiokunnassa tänään pitkään sitä odotettu. Varmasti kaikki varjoiset ovat samaa mieltä siinä, että komissio komissiojäsenet ovat olleet ilahtuneita, että asiaa nyt esille ja voimme lopuksi keskustella siitä. Asioita komissio on työstänyt vuosia. Useiden eri ponnistusten jälkeen ja tiedän, miten paljon aikaa Julie on tähän äh, laittanut, muutkin varjoisettelijät ja myös monet lobbarit, jotka ovat halunneet varmistautua siitä, että tätä mietintöä vedetään pois. Ajattelin tehdä jonkun pikkuvitsin tässä siitä, miten nyt on helpompi hengittää, mutta kai tässä on parempi odottaa sitä, että asia menee läpi. Harmi vain, ettei meillä käydä samanlaista keskustelua kiertotaloudesta, vaan se menee enemmänkin tuonne juoksuhiakkapuolelle. Mutta puhutaan nyt siis ilmanlaadusta. Kaikki olemme tietoisia siitä, mikä huonolla ilmanlaadulla on tuottavuudelle, työntekijöille, ihmisille ja ympäristöllemme. Sehän on otsikoissa ei pelkästään täällä, myös Kiinassa ja eurooppalaisissa kaupungeissa, kuten Parissa ja Lontoossa. Se on myös yleiseurooppalainen ilmiö, ei pelkästään suurten kaupunkien vitsaus. Kautta Euroopan ilmansaasteet aiheuttavat 400 ennenaikaista kuolemaa. Ja yhdistyneessä kuningaskunnassa arvellaan, että noin kolmasosa ilmansaasteista tulee Euroopan mantereelta. Ilmansaasteet maksavat siis ihmishenkiä ja niin kuluu rahaa. Ja tiedämme, että tämä on asia, jossa sekä kansallistaloudet että paikalliset hallinnot, niillä on jokaisella oma tehtävänsä. Jos kysymys olisi juomavedestä, joka olisi yhtä saastunutta kuin ilmaan, niin kuvittelisin, että tässä nyt toimittaisiin vähän nopeammin. Tähän on kuitenkin uponut vuosi tolkulla aikaa. Olen Julin kanssa hyvin pitkälti samaa mieltä siinä, että meillä pitäisi olla pakolliset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Jos tämä lykätään vuoteen 2030 asti, niin on hyvin epätodennäköistä, että paikallisviranomaiset suunnittelevat asiaa tai täytäntöönpanevat tätä niin kovasti kuin on tarpeen. Kuten Julikin, minäkin tuen sitä, että vahvistetaan euro 6 normeja enemmän äskettäinen liikenneministerien kokous huomioi, että keskimäärin tieliikennesaasteet olivat seitsemänkertaiset verrattuna euro 6 tasoon. Tähän asiaan täytyy heti puuttua komission puolelta ja jäsenvaltioidenkin Jäsenvaltiotyöstäkin kuitenkin kuitenkin eivät ole kaikki yhteistyöhalukkaita neuvostossa. Kun puhutaan näistä saastutteista, olisin halunnut, että meillä on enemmän tavoitteita tässä mietinnössä Euroopan parlamentin vaikutusanalyysit ja komission luvut osoittavat, että me kykenemme kustannustehokkaasti puuttumaan asiaan ennen vuotta 2030. Euroopan parlamentin vaikutusanalyysin tulisi olla meillä ohjenuorana, ja siinä puhutaan 75 prosentin laskusta. Se, mitä Julie sanoi aiemmin, eli että meidän pitäisi olla realistisia, mutta varmasti kaikki haluamme todella puhdasta ilmaa, jollemme pyri koviin tavoitteisiin, niin minun käsittääkseni saatamme joutua tilanteeseen, jossa neuvosto painostaa meitä kovasti. Ammoniakki ja metaani tällä hetkellä näiden kahden kaasun kohdalla on ajateltu sitovia tavoitteita vuoteen 2030 mennessä. Jotkut maat kuitenkin, kuten esimerkiksi Alankomaat, ovat onnistuneet yli 50 prosentilla vähentämään ammoniakkipäästöjä viimeisen 10 vuoden ajan Jotkut maat kuitenkin sitten ovat kovasti jäljessä. Ja se, että niitä pyydetään tekemään jotain vuoteen 2030 mennessä ei kyllä ole <clears throat> järkevää. Tässä puhuttiin myös YMP-uudistuksesta. Jos tätä ei saada kuitenkaan lainsäädäntöä tähän, ja jos sitä jätetään esille YMP-uudistuksessa, niin silloin koko tilaisuus menee sivusuun. Siksi minusta olisi järkevää ottaa tässä esille. Minusta meidän täytyy kuitenkin löytää tapa, joiden avulla voidaan tunnustaa se hyvä työ, joka on jossain maissa tehty ja tukea sitten toisia maita, jotta ne voivat onnistua. Eikä se mielestäni kuulu tähän meidän toimialamme ulkopuolelle. Pienviljelmien määritelmä, mitkä siihen sisältyvät, mitkä eivät minua huoleta edelleen. Ja lopuksi sitten vielä tämä merenkulkupuoli. On järkevää ehkä ottaa se tämän mietinnön ulkopuolelle, mutta jossain välissä siihen täytyy kuitenkin puuttua Minusta sitä tarkastella. Sehän on valtava maailmanlainen saastuttava ala. Ja en tiedä, onko Eurooppa tässä kärjessä, mutta meidän ei tulisi unohtaa sitä, että meren kulku saastuttaa myös ilmaamme. Tämä mietintö vie eteenpäin vihreitä työpaikkoja. taloudellekin tämä on hyvä, se on hyvä elinkeinoelämälle, hyvä työpaikoille, ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Joten kiitos jälleen kerran Julie tästä tehdystä työstä. Odotan yhteistyötämme teidän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa, kun tätä asiaa vielä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Sitten Rauko Nechta. E, kiitos, pane předsedo. I já začnu poděkování. Kiitos. Haluaisin minäkin aloittaa kiittämällä. Olen vakuuttunut, että ellei Julie olisi niin itsepäinen, siis hyvässä mielessä, niin emme olisi nyt tässä, eli puhuisi ollenkaan tästä. Eli nimenomaan hänen ansiostaan näin kävi, kun hän hyvin päättäväisesti tätä vei eteenpäin ja todettiin komission monille jäsenille, että ei tämä ole mikä tahansa mietintö, joka häviää jonnekin työohjelman nurkkiin. Eli paljon voimme kiittää häntä tästä, että tässä puhumme. Ilmanlaadun parantaminen pitäisi olla etusijalla. Se pitäisi olla ylipäätään EUn tärkeä tavoite pelkästään täällä. Ilman kulkeumat eivät kunnioita rajoja ja ne vaikuttavat ihmisten terveyteen. Viime vuosina olemme saaneet aikaan jotain hyviä tuloksia päästöjen leikkaamisessa, varsinkin teollisuuden parissa, mutta kyllä tässä on täydettävä vielä puhtaampaan ilmaan niin, että kaikilla olisi myös aikaa omaksua uudet säännöt. Yhtä lailla on tärkeää, että tämä minä haluaisin erityisesti tähdentää, että meillä jäsenvaltioissa olosuhteet muuttuvat samaa tahtia, niin että ei tässä suosita joitakin jotenkin muiden kustannuksella – meidän täytyy kuitenkin tunnustaa, että on monia jäsenvaltioita. Ajatellaanpa jopa Saksaa tai Ranskaa, jotka eivät edes noudata nykyisiä standardeja, joita meillä on päästöjen osalta. Eli ei tässä suunnata katsota tulevaisuuteen, vaan meidän täytyy myös selvittää siitä, että joitakin jäsenvaltioita on jopa pakotettava toimiin. Ja sitten vaikuttaa siltä, että muiden kohdalla siirretään poliittisista syistä tai jostain muista syistä, että he voivat jotenkin luovia näissä sitoumuksissa ja, ja tilalle tulee vain jotain tilapäisiä toimenpiteitä ilmanlaadun parantamiseksi. Sitten vielä, kuinka paljon pitäisi vähentää ja minkälaisia aineita. Rikki ensinnäkin direktiivi ehdotuksessa on, että pitäisi päästä alle kansallisen tuotantotason. Ihan mielenkiintoinen esimerkki sinällään. Jos ajatellaan vain Italian tulivuoria, 2012 jo 2,5 miljoonaa tonnia rikkiä tuli ja puolestaan koko energia Euroopassa vain pari miljoonaa tonnia. Eli tässä kannattaa vähän kiinnittää huomiota myös siihen, pystymmekö pääsemään realistisesti näihin tavoitteisiin todellisuudessa. Olen kiitollinen siitä, että myös pölyä pyritään vähentämään, varsinkin hiukkasia, koska ne ovat hyvin vaarallisia ihmisten terveydelle. Emme ole kovin hyvin onnistuneet niiden hävittämisessä. Ja sitten seuraavat aiheet, kuten täällä on kuultukin, liittyvät ajoitukseen, tässä täytyy sanoa, että minä suosisin 2030 ja 2025 olisi ohjeellinen virstanpylväs. Tämä liittyy nimittäin läheisesti myös teknisen uusiutumiseen ja siihen menee enemmän aikaa kuin viisi vuotta. Monissa maissa on viime vuosina sijoitettu näihin aika paljonkin ja he eivät pysty uusimaan perusrakenteitaan päästäkseen 2025 tavoitteisiin. Sitten seuraavaksi hiilidioksidipäästöt. Ja siellä meillä on 2030 tavoitteet muuten. Sitten pieni pettymys minulla on se, että tässä mietinnössä ei ole rakennusten eristäminen, uusiutuvat energiat, koska Näinkin voidaan vähentää epäpuhtauksia ilmassa. Meidän pitäisi ehkä siihen paneutua vielä paremmin. Minä todellakin odotan mielenkiinnolla keskustelua tästä aiheesta myös kolmikataneuvotteluissa. Tämä koskee varsinkin neuvostoa. Uskon kyllä, että täällä on jäsenvaltiot, jotka pyrkivät täsmään tavoitteisiin, mutta enpä tiedä, onko se käytännössä mahdollista, ainakaan siinä ajassa, mitä me tässä edellytämme. Minä haluaisin, että me yhdenmukaistaisimme tämän direktiivin myötä päästöjen vähentämistä myös teollisuudessa. Haluaisin kuulla tästä muiltakin, mutta en tiedä, ovatko ne ristiriidassa vai täydentävätkö ne toisiaan. Aivan lopuksi ottaisin vielä esille yhden kysymyksen. Se liittyy niihin epäpuhtauksiin, joita pitäisi nimenomaan vähentää. Esimerkiksi kun ajatellaan paikallisia lämmityslähteitä, meillä on tästäkin tieteellisiä tutkimuksia ja selvityksiä olemassa, että näiden vaikutus on jopa kolmanneksen osalta, varsinkin paikallisesti. Varmasti tästä on siitä keskustelu jatkossa. Ja jos halutaan liikenteen päästöjä sitten vähentää ja keskittyä nimenomaan siihen, niin kyllä meidän pitäisi myös pyrkiä vähentämään näitä paikallisia lämmityslähteitä, jos se oli kerran kolmas saastuttajalähde, eli ottaa se vakavasti. En tietenkään vastusta sitä, mitä täälläkin on todettu meriliikenteen rajoituksista tai tavoitteista, tai että sähköajoneuvo olisi enemmän kaupunkiemme kaduilla, tai että olisi vähempien päästöjen alueet ja kaikki on tietenkin ihan mukavaa, mutta ei kovin realistista kaupungeissa tänä päivänä. Eli keskustelun aihetta riittää. Haluaisin todellakin ottaa paikalliset lämmityslähteet tähän ja pienemmät saastuttajat. Ilman niiden ottamista emme pääse tavoitteisiimme. Eli kiitokset muillekin varjoille. Kiitos Julie sinulle sit taistelusta. Minä uskon, että sinun järkiperäinen lähestymistapa koko aiheeseen antaa aihetta toiveikkuuteen, että saamme aikaan kohtuuratkaisun. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ja nyt herra Pericin. Kiitoksia. Minä aion puhua todella nopeasti. Minäkin olisin kiittää esittelijää, Rovan Gölingiä, erinomaisesta työstä. Kun huomioon myös, miten tässä on viipymistä ollut komission puolella Junckerinkin osalta. Tämä on tärkeä väline meidän mielestämme pakettina, että päästään vähöjen hiilidioksipäästöjen talouteen. Siinä pyritään suojelemaan kansanterveyttä ja ympäristöä. Siksi olemme sitä mieltä, että tämä paketin pitää toteutua viivytyksettä. Täytyy olla jäsenvaltiot mukana, että käytetään vaihtoehtoisia lähteitä fossiilisten sijaan. Menestys riippuu siitä, miten me voimme seurata ja valvoa tilannetta, ja niiden täytyy olla pysyviä. Meidän täytyy mukaansa riippumattomia, tunnustettuja laitoksia, jotka tosi ajassa pystyvät antamaan tietoja viranomaisille, että meillä on tietoa myös tarjolla yleisölle, kuten Aarhusin yleissopimus edellyttää. Ja sitten mielenkiintoisimmat kohdat mietinnössä seuraavaksi sitovat tavoitteet 2025 mennessä. Totta kai olemme tästä aivan samaa mieltä. Me olemme samaa mieltä myös, että tässä otetaan huomioon myös ajoneuvot, jotka ovat tulleet liikenteessä juuri mitä tulee sitten haavoittuvien ryhmien suojeluun, ja se, mitä tietoja on tuloksista tarjolla yleisölle, se on meidän mielestäni erityisen tärkeää. Ja sitten, mitä tulee oikeustoimiin, siitäkin olemme kovasti samaa mieltä. Samaa mieltä myös siitä, että on 2014-2020 rahoitusta tarjolla, vaikka pidämme tarpeellisena myös sitä, että meillä on tiettyjä toimia 2020-2027 ohjelmoinnissa niin, että siellä käytetään ad hoc-välineitäkin. Skeptisiä olemme puolesta kohtaan monissa ammoniakias kohdalla, mutta me haluamme lisää aikaa sen tarkastelemiseksi. Kiitos. Sie. Kiitos. Ja seuraavaksi herra Florence. Herra president. Ja. Herra puheenjohtaja. Paljon on sanottu ja kiitelty jo esittelijä. Mielelläni kiittelisin myös rajat ylittävät kuljetukset, jotka aiheuttavat päästöjä. Päästöjä tulee kaukaa yhdistyneeseen kuningaskuntaan varmasti omaan maahani myös. Emme ole ehkä etunenässä, mitä ammoniakkiin juuri tulee, mutta nähdään, että monet maat eivät ole vastanneet lainsäädännön vaatimuksiin maladun osalta tähän mennessäkään. Omassa maassamme tilanne on ollut huono, mutta meidän on todella kysyttävä nyt, luomme oikeat oikeudelliset puitteet, koska muutenhan ei voida oikeastaan selittää sitä, miksi niin monet jättävät noudattamatta sääntöjä. Näin päästäänkin nopeasti sitovuuteen liittyvään kysymykseen. Erityisesti mitä ajatellaan vuotta 2025, niin sitovuus on melko tärkeä kysymys, vaikka viljelijäni eivät varmasti pidä siitä, että näin sanon, mutta jos vuosi 2025 nähdään ei-sitovana, niin kaikki pyrkivät lykkäämään toimia vuoteen 2029 ja sitten vuonna 2030 sanotaan, että hyvänen aika, tämähän ei nyt enää onnistukaan. Ja sitten voitte kysyä minulta tai komissiolta, eikö ne ole käynyt jo monen monta kertaa, että olemme jättäneet vähän pelivaraa ja sitä on yleensä käytetty tavalla, jota emme niinkään pidä sopivana. Kyllä meidän täytyy tietenkin pitää tämä oikean suhtaisena, mutta jonkinlainen sitovuus pitää saada aikaan. Ja toivoisin, että saataisiin enemmän yhteisöllistä lähestymistapaa. Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana – Olemme puhuneet ainoastaan hiilidioksidipäästöistä ja piinattu teollisuutta valtavasti. Ja sitten on suhtauduttu kotitalouksiin ja maatalouteen vähän maltillisemmin. Nyt on saatava yhtenäisempi lähestymistapa, ei niin, että rangaistaan valtavasti joitain ja toisiin ei puututa ollenkaan esimerkiksi pian poltto kysymys on otettava nyt esiin. Ja esittelijä Köling, haluaisin sanoa, että minä haluan tietenkin ajaa raportointivelvollisuutta, mutta teidän maassanne yksi raportointi riittää ja sitten meillä 15 eri ja sitten yksi vielä Berliinistä ja se lähetetään Brysselin. Tässä on ihan valtava työtaka kyseessä ja ihan ystävällisessä hengessä kysyisin nyt, mitä raportointivelvollisuus meille antaa. Me olemme vaatineet sadoittain tällaisia raportointivelvoitteita, mutta mitä johtopäätöksiä komissio näistä monista kertomuksista voi vetää? Eli mitä näille kaikille raporteille tapahtuu? Jos saan olla mukana luomassa lainsäädäntöä, niin haluaisin lopulta tietää, päästäänkö – toivottuun lopputulokseen. Eli ei niin, että lopulta vain tiedetään, että valtavat määrät raportteja on saatu. Tästä tulee varmasti hankala keskustelu. Huomisaamuna heti tätä keskustelua käydään omassa ryhmässäni, mutta ainoastaan yhdessä kaikkien alojen yhteistyössä voimme hoitaa tätä kysymystä. Jos edelleen hoidamme tätä alakerrallaan, niin syntyy vain kiista ja sitten lopulta – superliberaalisti sallitaan vaikka mitä eri jäsenvaltioille ja sitten lopulta nähdään, että hyvänen aika. Tässähän on puolet jäsenvaltioista jättänyt tästä tehtävät hoitamatta. Meidän on siis huolehdittava siitä, että kaikki noudattavat sääntöjä. Thank you Ima. Kiitoksia. Herra Vitema. Yes, thank you, Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä esittelijä. agriesittelijänä meillä on ollut oikein hyvä yhteistyö. Ja agrivaliokunnasta haluaisin korostaa kahta asiaa, jotka koskevat ammoniakkia ja metaania. Aivan kuten esittelijä totesi, komissio on ehdottanut nyt eh, nekeihin sisällytettäväksi myös kasvihuonekaasua kansainvälisiin siis päästökattoihin – ja sitten on erottelu näiden saastuttajien, muiden saastuttajien ja kasvihuonekaasujen välillä. Näin on tehty aiemmin myöskin polttolaitosten kohdalla ja toisaalta sitten kasvihuonekaasuissa meillä on myöskin päästökauppakysymys kansallisessa päästödirektiivissä me olemme pyrkineet sisällyttämään myöskin hiilidioksidin ja myös muita kasvihuonekaasuja, mutta sitten lopussa sanoimme, että ei, täytyy erotella selkeästi ne toisistaan. Ja sitten kansallisessa päästökatoissa komissio toimii toisin. Se sisällyttää siihen metaanin. Minä pelkään monikertaista lainsäädäntöä tässä ja minun mielestäni se myöskin estää joustavuutta. Esimerkkinä maatalousalalta viljelmät voivat olla tärkeässä roolissa kasvihuonekaasujen säilyttämisessä, kuten hiilidioksidin. Siellä on paljon erilaisia peltoja, jotka ovat tärkeä hiilinielu tässä suhteessa. Se, että metaani nyt sisällytetään kansallisiin kattoihin, johtaa siihen, että rangaistaan viljelijöitä eikä palkita heitä kasvihuonekastojen vähentämisestä. Minulle ja monille muille agrivaliokunnassa on tärkeää säilyttää tällainen joustavuus, eli viljelijät voivat olla vähentämässä ilmastonmuutosta. Metaanin sisällyttämisen vastainen argumentti on myöskin se, että meillä on tämä laiduntamiskysymys, jos halutaan varsinkin maitokarjapuolella puolella toimia näin, niin eläimet täytyy pitää vuoden ympäri niityllä ja se on vaikea tavoite saavutettavaksi, kun halutaan vähentää metaania. Monet kollegat ovat myös otan sille sen, että jotkut jäsenvaltiot ovat investoineet paljon ammoniakin vähentämiseen, toiset taas eivät. Jotkut maat jo vuodesta 1990 eteenpäin ovat tehneet valtavia ponnistuksia tässä suhteessa mietinnössäni. Niin haluan tehdä selväksi sen, aivan kuten Florence totesi, että meidän tulee keskittyä siihen, että meillä on tasaveroinen toimintaympäristö. Jäsenvaltioiden täytyy tehdä samat ponnistukset vähentääksensä ammoniakkia ja minusta se ei heijastu juurikaan tässä komission ehdotuksessa. Odotan kovasti keskustelua Agrissa. Ja toivottavasti voimme käydä tälläkin keskustelua. Toivottavasti siellä on myös muitakin asioita, jotka liittyvät YMP, mutta jättäisin asian tähän. Kiitos. Thank you to you and... Kiitos teille. Rova Pierik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op de eerste... Puheenjohtaja, Kiitos. Ensin kiittelisin esittelijä. Kuitenkin tämä ei ole ainoastaan minulle tärkeää, vaan monille alankomaalaisille, jotka seuraavat tätä kysymystä tarkkaan. Tuen Jan Hoiteman kommentteja totta kai, mutta pari seikkaa haluaisin ottaa esiin. Ammoniakki kysymys erityisesti 30 prosentin leikkaus mutta Alankomaissa 66 prosenttia. Eli jos halutaan leikata, ei voida lähteä perusvuodesta 2005, kun hyvin paljon on jo tehty ja viljelijät ovat investoineet tähän jo paljon. Eli nyt on otettava huomioon aikaisemmat ja nykyiset ponnistelut vähennyksen osalta. Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan huolehtia tasavertaisista toimintamahdollisuuksista, että saadaan kaikkien tuki tähän. Kyse on myöskin eläinten hyvinvoinnista. Se on nähtävä tässä samanaikaisesti. Paljon hyvää voidaan saada aikaan, mutta kun on kyse ammoniakista ja metaanivelvoitteesta, niin tämä aiheuttaa kyllä paljon huolta. Kollega Jan Hoitema juuri puhui tästä aiheesta puhun, tukisin hänen kantojaan, mutta haluaisin ottaa esiin vielä toisen asian. Katson sosialistisen puolueen kollegeiden puolen. Eli miten nähdään Eurooppa, jossa yhtään lehmää ei nähdä enää laitumella? Entä Itävallassa, miten suhtaudutaan siihen, eli miten tehdään, kun lainsäännöstä tulee tällaista? Varapuheenjohtaja Timmermans hän puhui myöskin siitä, miten paljon päällekkäistä lainsäädäntöä tulee, että voidaanko saman tavoitteeseen päästä toisen lähestymistavan kautta. Eli hyvin selkeästi on katsottava, miten komission sääntely on järkevästi vaikuttava ja miten voidaan ottaa huomioon teollisuus, liikenne, virkistyskäyttö. Kaikkien alojen on oltava vaikuttamassa siihen, että saamme nauttia paremmasta ilmasta. Ei voida ajatella, että ainoastaan maatalous tässä toimii, koska maatalous on tehnyt paljon jo viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Olen tehnyt tarkistuksen ja minulla olisi kysymys esittelijälle, koska kysyin sitä, saadaanko jonkinlaista tukea myös YMPn kautta viljelijöille, jotka tekevät tässä paljon tärkeää työtä. Kiitos. And now, I don't know... Kiitoksia. En tiedä, haluaako joku muu vielä puhua. Ja senistä ei. Ai ei kun juu. Kiitos herra puheenjohtaja. Epäpuhtauksien ongelma liittyy suoraan myös talouskriisiin, jos ajatellaan lämmittämistä tai autoliikennettä, niin niiden vaikutusta täytyy tutkia. Kriisin vuoksi on tullut muutoksia muun muassa polttoaineiden arvonlisäveroon ja sitten on jouduttu turvautumaan muihin lämmityslähteisiin, puuhun, hiileen. Ihmisellä kuitenkaan ole ollut varaa ostaa näitä kaikkia polttoaineita. He joutuvat polttamaan mitä löytävät, vanhoja huonekaluja, ikkunoita, ovia. Siksi Ilmassa on paljon hiukkasia, olemme ylittäneet kaikki mahdolliset rajat. Kirjaimellisesti ei enää voi hengittää. Sen jälkeen kun on poltettu näitä eri materiaaleja, joissa on myös erilaisia maaliaineita tai lakkoja, niin ilmasta on tullut erittäin vaarallista ihmisten terveydelle. Siksi hengitystielin sairausten määrä on moninkertaistunut. Niin satoja kertoja jopa. Kreikassa ei kuitenkaan ole olemassa mitään verkostoa, jonka myötä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi maakaasua kotitalouksissa. Se on todellinen ongelma. Siksi ei tavoitteita voida noudattaa. Eli kriisikin on vaikuttanut ilman epäpuhtauksien määrään. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Jos muut jäsenet eivät halua puhua, annan puheenvuoron komission edustajille. Tässä on tullut paljon kysymyksiäkin komissiolle. Komissiosta meillä on rouva Venning. Hän varmaan voi vastata. Thank you, Mr. Chair, and good afternoon to everybody. First I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Näin alkuun haluaisin liittää niiden joukkoon, jotka ovat kiittäneet esittelijä Girlingia tästä erittäin kattavasta mietinnöstä – joka on mielestämme kovin tasapainoinen, joka hyvin pitkälti tukee myös komission ehdotusta. Haluan vielä kerran kerrata sen, että kun otetaan huomioon se, mitä on tapahtunut viime viikon ajan useissa eri pääkaupungeissa, on yhä tärkeämpää se, että pyrimme vähentämään ilmansaastumista ja että se tehdään tehokkaalla tavalla. Mielestäni viime viikkojen saasteepisodit eivät suinkaan ole mitään yksittäisiä, vaan ovat yhä toistuvampia ilmiöitä. Ne selkeästi osoittavat sen, että meidän täytyy viedä eteenpäin ilman saasteiden vähentämistä, jotta pääsemme näihin tavoitteisiin ilmanlaadun suhteen. Meidän tavoitteena on vähentää saastumista, jotta voidaan vähentää vaikutuksia yli 50 prosentilla. Ja teemme myös paljon, jotta voitaisiin parantaa tätä ilmoitusvelvollisuutta ja samalla se hoidetaan kustannustehokkaasti. Tästä ehdotuksesta saadut hyödyt ovat yli kymmenkertaiset verrattuna niihin kustannuksiin, joita täytyy maksaa. Emme siis sunkaan kielestä, etteikö kustannuksia olisi, mutta on myös hyötyjä. Muutama kommentti sitten näistä jostakin kysymyksistä, jotka on tänään otettu esille, jotka ja käsitteli jotkut muut jäsenet. Otetaanpa metaani ja ammoniakin saastuttajista osana tätä ehdotusta. Käsittääkseni olemme kovin ilahtuneita siitä, että hyvin pitkälti on nähtävissä – että nämä metaani- ja ammoniakkitavoitteet yhä edelleen ovat tässä ehdotuksessa. Ja haluaisin ehkä vastata joihinkin niihin huolenaiheisiin, joita on esitetty. Kun puhuttiin metaanista, niin oltiin huolissaan myös siitä, että meillä on päällekkäistä sääntelyä ilmasto- ja energiapaketin kanssa näin ei suinkaan ole asian laita, vaan tämä on kehitelty täydessä yhteistyössä noiden pakettien kanssa. Ja kaikki, mitä tässä ehdotetaan päästövähennyksinä, toteutetaan energia- ja ilmastopaketin puitteissa. Siitä syystä nämä ovat sellaisia vaihtoehtoja, joita me nimitämme kustannuksettomiksi vaihtoehdoiksi. Ja itse asiassa viljelijät voivat saada useita miljardeja näiden päästövähennysten avulla säästöjä. Ja ne kuuluvat tähän yleiseen joustavuuteen paketeissa. Lisäksi kun tarkastellaan hyvinvointikysymystä, joka myös otettiin esille, joka lainen koskettamaan myös ammoniakkikysymyksiä, niin tässä suhteessa minusta meidän täytyy löytää hyvä tasapaino niin kuin yleensäkin, mutta emme saisi tässä kuitenkaan asettaa asioita vastakkain, vaan tulisi tarkastella hyvää tapaa, jonka avulla voidaan edetä vähentää päästövähennyksiä. Aito mahdollisuus on vähän kustannuksia. Ammoniakkikysymys on tärkeä asia, joka 94 prosenttisesti jopa on peräisin maataloudesta. Jotkut teistä ovat maininneet jo ne ponnistukset, joita on tehty muiden ö, ryhmien elinkeinoelämän tai kotitalouksien puolelta. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että tähän mennessä ammoniakin vähennyspuolella ja näin ollen toisessa sanoen myös maatalouspuolella on edistetty kovin vähän ammoniakkipäästöjen vähentämisessä. kun äh, rikkidioksidipäästöjen vähennetty melkein 80 prosentilla samanaikaisesti ammoniakkipäästövähennykset ovat olleet noin 20 prosentin luokkaa. Tästä seurauksena päästään sellaisiin tuloksiin, jossa ollaan 47 prosentilla toisella puolella menossa ja toisella puolella on 2 prosenttia. Jotta kaikki toimijat voisivat toimia Reilussa olosuhteissa, niin minusta meidän täytyy maatalouspuolellakin tehdä jotain. Ja ymmärrämme sen, että viljelijät ovat tilanteesta huolissaan, mutta käsittääksemme sen teknologian avulla, joka meillä tällä hetkellä on olemassa, joka on ollut jo olemassakin aika pitkään, niin voimme päästä niihin tavoitteisiin, joita ehdotamme. Vaikuttaa siltä, että kohtelemme jäsenvaltioita eri tavalla, mutta näin ei ole. Jos katsotaan tilannetta vuodesta 1990 vuoteen 2013, on nähtävissä, että itse asiassa monet jäsenvaltiot, varsinkin ne, joiden täytyy ponnistella enemmän, ovat yleisesti ottaen samalla päästövähennys taas olla, En nyt mennä tässä sen enemmän yksityiskohtiin, mutta mielestäni on kuitenkin tärkeää kertoa teille tästä aikaperspektiivistäkin, josta nyt puhutaan. Ja sitten nämä suuntaan antavat tavoitteet vuoteen 2025 suhteessa ja ne, että niistä sitä sitovia lukunottamatta ammoniakkia. Ymmärrämme ne perustelut, joita täällä on esitetty, mutta käsittääkseni jälleen kerran meidän täytyy tarkastella vuoden 2030 tavoitetta, jossa meidän itse asiassa täytyy päästä myöskin investointeihin ja katsoa näitä investointisyklejä. Olemme täysin samaa mieltä siinä, että minä täytyy varmistaa siitä, mitä äh, edustaja Florence äh, totesi, ei näin tapahtuisi että jäsenvaltiot seuraavat tilannetta ja että valvotaan huolella sitä, että saataisiin kiinni ne, jotka eivät tee, tee riittävästi. Mutta se, että asetetaan sitova tavoite vuoteen 2025 mennessä, saattaa jossakin tapauksessa johtaa siihen, että investointisykli keskeytyy ja se täytyy kyllä ottaa mielestäni huomioon. kun pyrimme edistämään keskusteluita ja löytämään ratkaisuja. No puhutaan myös tästä joustavuudesta. Merenkulun päästöt, kuten tiedätte, ne ovat yhä tärkeämpiä, koska muiden päästöjen vähennys on ollut tärkeässä asemassa viime vuosikymmenen aikana. Ja siitä syystä suurempien säästöjen osuus on yhä tärkeämpi. Päästösäästöjen osuus on yhä tärkeämpi. Ja tästä syystä ei pidä keskittyä pelkästään siihen, mistä ne syntyvät esimerkiksi Pohjanmeren alueella, vaan siihen, että ne kulkeutuvat ja vaikuttavat moniin maihin. Meidän mielestämme tällainen joustavuus on tärkeä mahdollisuus jäsenvaltioille antaa jonkun verran joustovaraa sen suhteen, että jolla näitä eri tavoitteita, joita on. Meidän mielestämme ei ole myöskään hyvä tässä nyt sitten mitenkään maasartaan joitakin maita. Ei nyt mene yksityiskohtaisen kummemmin, mutta minusta sille on hyvät perusteet siitä syystä. Tämä on edelleen tarpeinen osa ehdotusta, jonka haluaisimme sen tänne säilytettäväksi. Tuemme myös monia muita asioita. Sitä, että meillä tulisi olla rahoitustukea näille tavoitteille. Tämä löytyy jo maaseudun kehittämisohjelmasta, joka nähdään myöskin tämänhetkisessä YMP-uudistuksessa, eli jäsenvaltiot voivat sisällyttää toimintoja, joita voidaan rahallisesti tukea Valitettavasti hyvin usein myös on nähtävissä, että jäsenvaltiot eivät ole tietoisia tästä, eli tarvitaan lisätietoisuuden lisäämistä jäsenvaltioissa, jotta ne hyödyntäisivät näitä varoja. Ei kysymys ole siis pelkästään siitä, että varat ovat olemassa, vaan siitä, että niitä hyödynnetään ja käytetään hyväksi. Tiedonsaanti, osallistuminen kyllä. Nämä ovat kaikki asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä meille jota tuemme. Ja päätän sitten tähän kaikkein erittäin tärkeän kysymyksen, joka koskee näitä testisyklejä oikeassa elämässä, jota tällä hetkellä nyt ollaan muokkaamassa. Olen samaa mieltä siinä, että me aiomme pureutua tähän ja komissio Samalla joutuu myös ottaa huomioon nämä jäsenvaltioiden huolenaiheet. Mutta olemme sanoneet jäsenvaltioille myös samaa. Eli meidän täytyy edistyä näissä asioissa nopeasti. Meidän täytyy hyväksyä täytäntöönpaneva säännös tähän ensimmäiseen vaiheeseen ja sitten vuonna 2017 päästä täyteen täytäntöönpanoon jolla aloitetaan seuraava vaihe. Eli teidän tukenne tässä suhteessa on kovin arvokasta. Hyvä puheenjohtaja, tässä on oikeastaan kaikki mitä haluaisin sanoa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Emme varmastikin voi päättää keskustelun antamalla viimeisen sanan esittelijälle. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille Keskustelusta kävi selvästi ilmi, että alussa esille ottamani kysymykset ovat ne, jotka ovat kiistanalaisimpia, joista on vielä keskusteltava, varsinkin ammoniakista. Hyvä kuulla kuitenkin, että tämä on myös tunnustettu. Kaikilla on sama ymmärrys siitä, että täytyy käydä aika sekaperäisiä keskusteluja jatkosta. Aika ikävää, että ei kuultu vihreitä mitä nyt olen keskustellut heidän kanssaan, niin he ottavat esillä myös tavoitetason. Herra Dansper sanoi, että he ovat hyvin pärjänneet. Mutta tämä on vähän taktiikkaakin jossain määrin, tai sitten strategiaa jossain määrin. Varjoesittelijät jatkavat keskusteluja tästäkin. Vielä yksi asia, jonka olisi pitänyt ottaa aluksi. Se on vähän yleisempikin Tämä on kouluesimerkki lainsäädännöstä. Kun ajatellaan, että pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä kaikki voittavat, voimme kohentaa kansanterveydettä, eikä se edes maksa mitään periaatteessa, jos katsoo lukuja. Mutta kouluesimerkki se on myös sikäli, että yksi ala kantaa kustannukset ja hyöty ehkä näkyy muualla – No se on aina poliittinen arvoituus, että miten luodaan yhteiskunnallista hyvää. Mutta jos kustannukset ovat nollan tasoa, niin hyvää se sitten on. Mutta usein on niin, että kustannukset kantavat tahot eivät hyödy tässä, eivät sitten yleisemmin tietenkin. Todellakin tämä on hyvä esimerkki kaikesta tästä. Olen iloinen, että, että olemme tukea saaneet jäseniltä mietinnölle, että myös tämä otetaan esille – ja saadaan hyvä lopputulos. Kiitos kaikille, odotan mielenkiinnolla jatkoa. Thank you to you. Kiitos teille. Ja aikataulu vielä tässä aiheessa. Määräaikatarkistuksen jättämiselle 21. huhtikuuta. Tarkistusten käsittely kesäkuussa 16 ja 17. Äänestys Envissä viimeisessä kokouksessa heinäkuussa 15. ja 16. päivä. Kiitoksia kovasti. Ja näin kokous päättyy. Ja viideltä aloitamme koordinaattoreiden kokoukseen. Kiitos.